sosialistiryhmä pyysi herra Petro Silva Pereira nimitettäväksi talous- ja raha jäseneksi. Onko tähän liittyen huomioita? Ei ole. Nimitys on vahvistettu.